Olen saanut kuusi päätöslauselmaa tämän keskustelun päätökseksi. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys suoritetaan välittömästi keskusteluiden jälkeen. Seuraava kohta on Rohingya muslimien vaino Myanmarissa ja herra Tanak ensin. Puhemies, on, Burma on ollut yllättänyt maailman. Se on siirtynyt pois sotilashallinnosta kohti demokratiaa ja avoimuudetta. Kuitenkin tämä hyvä kehitys ei saisi sulkea silmiämme rohingia muslimien kärsimyksiltä. He ovat eläneet Burmassa vuosi satoja, mutta he kärsivät sorrosta ja heitä on kohdeltu väkivaltaisesti. He ovat köyhimpiä, syrjäytyneimpiä eh, eh, ihmisiä maassa. Monet heistä ovat yrittäneet karata maasta ja kolme 000 eh, rohingia pakolaista elää Bangladeshissa, joka on hyvin köyhä maa eikä pysty antamaan edes perusapua näille ihmisille, vaikka tekevät parhaansa. Raja on avoin, mitään rajavalvontaa ei ole viidakkoalueella. alueella ECR-ryhmän puolesta haluaisin e, e, nyt, että e, väkivaltaisuudet lopetetaan ja rankuun viranomaisten täytyy nyt ryhtyä toimiin ja saada aikaan yhteiskunta, joka perustuu vuoropuhelulle ja tasa-arvoisille oikeuksille. Tämä on ensimmäistä kertaa, että puhumme täällä parlamentissa rohingia muslimien kohtalosta. Toivottavasti tämä on viimeinen kerta. Ja seuraavaksi edustaja Repo

Kiitos puhemies. 2011 vuoden jälkeen Myanmarin viranomaiset ovat tiettyä avoimuutta sietäneet, mutta uskontokuntien väliset väkivallan teot ja varsinkin sorto on, ovat esimerkkejä tilanteesta, jota emme voi hyväksyä. Rohingya muslimit ovat planeettamme vainotuimpia väestön lohkoja. Meidän täytyy nyt päästä eroon väkivallasta. Elokuun alussa viranomaiset myös ajuvat maasta pois kolme hyväntekoiset järjestöt, jotka auttavat tätä uskonlahkoa. Human Rights Watch on myös kertonut uusia tietoja. Mitä tietoa olemme saaneet muutoksesta, kun kansainvälinen yhteisökin sulkee silmänsä täältä, jatkaa kauppaa ja poistaa

Seuraavaksi Lohbiiler, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Myönmarin hallitus on mennyt avoimuuden tielle. Se antaa poliittisia vapauksia. Se on vapauttanut melkein kaikki poliittiset vangit ja se on käynyt menestyksekkäästi aseista asettauko keskusteluja melkein kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Siksi onkin kauhistuttavaa, että Rohingya-vähemmistöä syrjitään yhä enemmän ja on tullut avointa väkivaltaa, jonka seurauksena on ollut kuolleita ja loukkaantuneita ja pakolaisia ja jopa hätätila tietyillä alueilla. Me olemme keskustelleet tästä kesäkuussa ja meidän vaatimuksemme löytyvät myös tästä päätöslauselmasta. Ensinnäkin näiden äh, levottomuuksien aiheuttajat on vietävä oikeuteen, mutta myös johtopäätöksiä on tehtävä. Kaikkien poliittisten voimien Myanmarissa on haluttava löytää ratkaisuja perust vaikuttavillaan laatuisiin ongelmiin ja tässä on tarpeen, että rohingaille annetaan kansalaisuus. Tätä varten tarvitaan tarvittavat oikeudelliset puitteet. Kansalaisuus on tärkeä asia. Se antaa oikeuden elää kansalaisena mon- niin muotoisessa valtiossa samoilla arvoilla ja oikeuksilla ja EUn täytyy vaatia, eh, että näin tehdään ja tukea tämän toteuttamisessa. Thank you very much. I beg you pardon for... Kiitokset ja Ja seuraava puhuja on edustaja Hall. Yksi minuutti. Puhemies, edelleen on pitkän aikana haasteita Myanmarissa, että 2011 odottamatta saatiin aika uutta poliittista kehitystä, mutta emme voi vielä luopua, kun ajatellaan muslimien kohtelua. Myanmarin presidentti ei saa ihmisoikeuksissa vain pullasta ottaa rusinoita. Parikymmentä vuotta sitten nähtiin kammottava etninen puhdistus Jugoslaviassa – se, että Myanmarin on monta tuhatta kilometriä kauempana Aasiassa, ei oikeuta sitä sivuttamista, mitä tapahtuu siellä läntisessä Myanmarissa etnisenä puhdistuksenaan. Riongalle halutaan oikeutta, he ovat pääosin muslimeja, ja lähettää selvä viesti islamiselle maailmalle, että EU on oikeudenmukainen ehdotus antaa Myanmarille suosittumassa asema tulee parlamenttiin piakkoin. Toivottavasti me käytämme tilaisuutta hyväksemme korostaaksemme sitä, että kaikki Burman kansanosat ansaitkoot täydet kansalaisoikeudet, oli etninen tai uskonnollinen alkuperä mikä tahansa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten EPP-ryhmän nimissä edustaja Sogor. Kiitos puhemies. Vaikkakin Burman hallitus on ottanut lupavia askelia, askeleita eteenpäin demokratian edistämiseksi maassa, on kuitenkin selvää, että syrjintä mitä tahansa ryhmää kohtaan voi herättää kysymyksen näiden uudistusten vakavamielisyydestä. Sen vuoksi meidän on annettava nyt hyvin selkeä merkki Burman hallitukselle ja osoittaa, että me valvomme kehitystä näissä asioissa ja että me emme hyväksy minkään vähemmistön syrjintää. E, ihmis- ja vähemmistöoikeudet ovat yksi kulmakivi demokratiaa ja me haluaisimme nähdä Burman demokraattisten maiden joukossa, mutta se on mahdotonta niin kauan, kun vainotaan jotain tiettyä yhteisöä heidän etnisen taustansa vuoksi. Se on tämän päätöslauselman viesti. Meidän on puolustettava niitä arvoja, joita me kaikilta osapuolilta haluamme myös omilta jäsenvaltioiltamme. A szocialista Kiitos. Ja sitten SND-ryhmän nimissä Geringer de Odenberg. Kiitos, herra puhemies. Nuoren buddhistin raiskaus Arakanissa, Myanmarissa on johtanut väkivallan kierteeseen kahden yhteisön välillä. Väkivallat ovat johtaneet siihen, että Myanmarin presidentti on julistanut on koko maassa. Järjestysvoivat ovat seurat vain sivusta tai ovat sitten hyvin puolueellisella tavalla puuttuneet tapahtumiin. Maassa on jo kymmenet tuhannet menettäneet henkensä näistä tapahtumista. Myanmar on yksi niistä maista, joissa jännitteet eri yhteisöverillä ovat kaikkein näkyvimmät. Hallituksen on kunnioitettava omia

hallitus on nyt ryhtynyt toimiin, että demokraattisia oikeuksia voitaisiin tarjota laajemmin. Muun muassa poliittista vankia on vapautettu, mutta se edelleen kuitenkin äh, toimii vastoin uutta linjaa. Esimerkiksi tämä on nähty, mitä on tapahtunut Rohingya-vähemmistön kanssa, se, että ei edes ole tunnustettu heidän kansalaisoikeuksiaan, että heidät tunnustettaisiin maan kansalaisina tai edes pakolaisina. Tämä on johtanutkin kansannousuihin maassa ja tätä myöten on syntynyt myös humanitaarinen kriisi, joka koskee lähes koko aluetta. Siksi meidän on tehtävä riippumaton tutkinta väkivallan teoista niin, että voitaisiin saada aika rauhanomainen sovinto maassa ja luoda demokratia. Ennen kaikkea meidän täytyy luopua mielivaltaisista pidätyksistä Rohingya muslimien kohdalla. Toivottavasti viranomaiset maassa hyväksyvät myös yhteistyön YK kanssa niin, että voitaisiin kansalaisuuskysymykset ratkaista. Se olisi tärkein poliittinen askel, jonka viranomaisten Myanmarissa on otettava. Tämän lisäksi meidän täytyy käsitellä myös lehdistön vapautta. Toimittajaa edelleen valvotaan hallituksen voimien ja harvalla on edes pääsyä internettiin. Kiitos. Äh, sitten edustaja Sonic, yksi minuutti. Herra puhemies, ihmisoikeusloukkaukset Myanmarissa ovat tavan takaa kansainvälisellä agendalla – Siellä on paljon väestönosia, jotka elävät konfliktissa ja tämä on johtanut väkivallan tekoihin. Nyt tästä on tullut myös kansainvälinen ongelma ja siitä halutaan puhua myös kansainvälisellä tasolla. Muslimi väestö asuu pienellä alueella maassa ja heitä ei ole juuri kovinkaan paljon, niin heitä edes pidetä maan kansalaisina Ihmiset pakenevat Bangladeshiin, mutta siellä heidät torjutaan myös. Siksi he ovat joutuneet alueelle, joka ei kuulu millekään maalle. On kyse väestön osasta, jota on käytetty myös kiristysvälineenä. Heiltä on viety maat, he joutuvat tekemään työtä myös sotilasleireillä. Kaikki nämä toivet ihmis toimet ihmisoikeuksien nimissä on johtanut syrjintää, jolle ei ole ennakkotapausta missään. Kansainvälisen yhteisön täytyy toimia myös. Kiitos. Seuraava puhuja, Kretu. Am asistat la un nou incident, o nouă victimă a războiului interetnic din lume. Ambasadorul... Se kun ajatellaan, mitä uusia äh, uhreja on nyt ollut, Amerikan äh, lähettiläs kuoli Bengasissa, hän tuki äh, vapautta ja nyt syntyy siltä, että on syntynyt verinen anarkia. Ja kysymys on nimenomaan etnisistä jännitteistä. Kolme rohingamiestä raiskasivat äh, buddhalaisen naisen ja sen jälkeen 80 ihmistä heitti henkeensä kaupungissa, jossa asuu lähinnä islamisti, islaminuskoisia. On pyritty äh, integroimaan rohinga-vähemmistö ja on pyritty tekemään jotain ihmisoikeuksille, mutta se on mahdollista vain, jos äh, Burmassa on myös äh, äh muuten parantaa tilannetta. Quite clearly the events have been shocking. Kiitos puhemies. Tapahtumat ovat olleet kauhistuttavia. Väkivalta, jota Rohingaan muslimit ovat kokeneet, Myanmarin yhteisö äh, on todella äh, herättänyt ihmiset reagoimaan, mutta yksi äh, ihminen ei ole reagoinut ja se on yllättänyt minua se henkilö, jota me olemme niin kovasti arvostaneet Aung San Suu Kyi, jonka kuvat, kuvia on esimerkiksi Brysselin parlamentin rakennuksesta. Hän on aivan hiljaa. Nämä ovat hänen ihmisiään. Heitä ovat lähteneet pakolaisiksi. Heitä on tapettu, heitä on raiskattu, heitä on kidutettu, mutta hän ei sano mitään. Me vaadimme, että nämä väkivaltaiset lopetetaan heti, että annetaan humanitaarista apua, että nämä ihmiset palautetaan kotiinsa, että heidän omaisuutensa palautetaan heti. Ja viranomaisten täytyy tietää, että heidän täytyy puolustaa rohingoja. Presidentin täytyy saada tämä viesti. Hänen täytyy antaa heille kansalaisuus ja kunnioittaa heidän ihmisoikeuksiaan. Kiitos. Sitten Catch the Eye. Ojuland. Kiitos puhemies. Väkivallansia yhteenottoja on etnisten väestönosien kesken Myanmarissa, eikä se ole seurastamista yhdestä teosta, vaan se johtuu siitä, että keskushallinto on sivuttanut monet asiat, ei ole puuttunut etnisiin jännitteisiin pohjoisosassa maata. Monet ovat kuolleet, loukkaantuneet, joutuneet lähtemään kotikonnuiltaan, ja tämä on todella synkkä kuva maasta. Jotta löydettäisiin pysyvä ratkaisu ongelmaan, hallituksen on saatava aikaan alueella vakautta, niin, että Rohingan väestön osaltakin voitaisiin saada aikaan parannusta. Rohingan väestön osa täytyy etnisenä ryhmänä tunnustaa, koska se ehkä johtaisi myös rakentavaan vuoropuheluun. Avoin demokratian yhteiskunta nähdään siinä, että se tunnustaa myös vähemmistöjen olemassaolon ja niiden oikeudet. Siirtymä Myanmarissa onnistuu, jos saadaan aikaan demokraattisia uudistuksia niin, että ne koskevat myös vähemmistöjä. Kiitos. Romeva Rueda. What some of my colleagues said, especially my colleague. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, varsinkin Lochbillerin kanssa. Ei hallitus eikä poliittinen oppositio ole ottanut selkeää julkista kantaa uhrien puolustukseksi. Sen vuoksi meidän täytyy tuoda kunnioituksemme esiin niille burmalaisille, jotka ovat äh, puhuneet äh, monimuotoisen yhteiskunnan puolesta. On tärkeää, että Burman viranomaiset lopettavat rohingojen äh, mielivaltaiset pidätykset ja ja nämä tällaiset puhdistukset. Ja on välttämätöntä, että nämä pidetetyt vapautetaan välittömästi. On myös tärkeää, että Burman hallitus antaisi mahdollisuuden myös kansalaisjärjestöille päästä Rohinojen alueelle ja että humanitaarinen apu saisi tavoittaa kaikki tarvitsijat. Kiitos ja sitten sitten komission nimissä Vasiliu. Kiitos puhemies, parlamentin jäsenet. Viime toukokuussa räjähtänyt väkivallas buddhistien ja muslimien kesken oli tragedia. Se johti kuolonuhriihin, kouluja ja muita temppeleitäkin tuhottiin ja 100 000 ihmistä joutui lähtemään kotikunnultaan. Sitä suurempi pettymys tämä oli, kun niin valtavia muutoksia Ymarissa on jo saatu aika rauhanomaisesti. Tämän lisäksi tämä osoitti myös, mikä on rohinkia, rohinga-muslimien kohtalo ja miten he ovat joutuneet palaamaan siirtymäaikoihin. aikoihin me haluamme tarjota rohinga muslimille uudessa Myanmarissa paremman tulevaisuuden. Monen vuoden ajan EU on tukenutkin kansalaisuudettomia rohinga muslimeja. Sitten 2007 vuoden ECO on käyttänyt noin 24 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Huhtikuun päätelmissä ulkoasiaministeriöt korostivat, että meidän täytyy selvittää juridinen asema ja parantaa myös hyvinvointia rohinkaa muslimien parissa. Siksi minä olen kiitollinen siitä, että presidentti on osoittanut hallituksen rinnalla kuunnella kansainvälisen yhteisön esityksiä, kuten ulkoasiaministeriö on osoittanut ollessaan yhteydessä diplomaatteihin. Hän on kehottanut, että YK e, joukkue menisi sinne keskustelemaan vielä tässä kuussa. Ja Miemarin pääkaupunki järjestetäänkin työpaja tämän tiimoilta. Hallituksella pitäisi olla kykyä käsitellä tätä tilannetta sisäisenä asiana, mutta tällä on ulkoisia vaikutuksiakin, koska se vaikuttaa myös meidän arvojamme ja etunäkökohtiamme. Siksi olemme jatkuvasti yhteydessä hallitukseen ja niissä varapuheenjohtaja korkeudustaja on lähettänyt seuraavat viestit ensinnäkin. Me haluamme, että Myanmar pitäytyy kansainvälisiin standardeihin ihmisoikeusasioissa, kansalaisuuskysymyksissä ja vangittujen kohtelussa. Toiseksi humanitaarisen avun pitäisi edelleen päästä maahan, varsinkin pohjoisosiin Rohingan alueelle, koska siellä tarve on suurin väkivallan tapauksen vuoksi. 60 000 ihmistä edelleen on tilaväisissä leireissä, kuten Jako on tehnyt tämän selväksi. Me olemme halukkaita ja valmiita auttamaan kaikkia niitä, jotka ovat kärsineet väkivallan teoista. Hallitus on antanut pääsyn kansallisyhtiön viralliselle vierailulle. Mukana on myös EU ollut Rohingya-alueella. Se on tietenkin tervetullut teko, jotta voidaan kerätä tosiasia tietoja ja miettiä, mitkä ovat tulevat haasteet. Enemmänkin voitaisiin vielä tehdä, voitaisiin myös torjua kielteisiä näkemyksiä niin, että esimerkiksi paikalliset ja kansainväliset viestimet pääsisivät alueelle. Hallitus on julkisesti tuonut esille sen, että tähän ratkaisu löytyy Myanmarin sisältä. Molempien yhteisön osien täytyy oppia elämään rinnakkain rauhanomaisesti. Presidentti on myös oman tutkintakomitean perustanut tapausta varten. Sen tehtävänä on esittää keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisukeinoja, jotta päästään oikeaan suuntaan. Komissio raportoi marraskuun puolivälin mennessä myös tästä Toivomme, että kertomus olisi myös julkinen. Meidän täytyy välttää jännitteet yhteisön kesken ja ratkaisussa on, mukana keinoja integroida molemmat yhteisöt. Hallituksen pitäisi myös ojentaa kätensä kansallisyhteiskunnalle tällä vuoropuhelua siltojen rakentamiseksi eri yhteisöjen kesken niin, että tämä olisi osallistavaa huomioiden koko Myanmarin. Kun ajatellaan myös Rohingya-muslimien suurta määrää Bangladessa ja ajatellen pakolaisleirien huolestuttavaa tilannetta, me toivomme, että molemmat hallitukset pian alkavat puhua toinen toisille siitä, miten voitaisiin asioita viedä eteenpäin. Kiitoksia, herra puhemies. Kiitos. Kaksi päätöslauselmaehdotusta on esitetty päätän keskustelun ja äänestys on näiden kolmen keskustelun jälkeen tänä iltapäivänä. Ja sitten vi- edes seuraava asia on Azerbaijan